Okay, colleagues, can I bring the meeting to... No niin, kollegat, aloitamme kokouksen. Teillä on esityslista luonnos. Voidaanko luonnos katsoa hyväksytyksi? Jos näin on, niin sitten hyväksymme edellisen kokouksen pöytäkirjan. Ne voidaan varmaan hyväksyä. Kiitoksia. Sitten seuraava asia, tai seuraavat kaksi asiaa ovat minun mietintöni, mutta ensinnäkin merenkulkijoiden vähimmäiskoulutus ja sitten tarkistusten käsittely. Direktiiviehdotuksessa tarkoituksena on siirtää EU-lainsäädäntöön viimeisimmät muutokset jotka liittyvät koulutustandardeihin liittyvään kansainväliseen yleissopimukseen ja siitä, mitä merenkulkijoilta vaaditaan. Ja näistähän sovittiin viime vuonna Manilassa. No meillä ei kovin paljon ole liikkumavaraa tämän ehdotuksen korjaamisessa, paitsi asioissa, jotka liittyvät nimenomaan EU-menettelyihin. Suurimmat muutokset yleisopimuksessa liittyvät siihen, että vahvistetaan sääntöjä, jotka liittyvät koulutukseen ja arviointiin. kysymys pätevyyksien osalta, petosten torjunta ja standardien päivittäminen, jotka liittyvät esimerkiksi siihen, onko työkelpoinen. Me voimme yhdistää EU-lainsäädäntöä niihin vaatimuksiin, joista nyt on sovittu ja jotka astuivat voimaan jo ensimmäinen tammikuuta 2012. Ja meillähän on kolmikantaneuvottelut sitten tiedossa kesäkuussa. Pyytäisin, kuten sanoin, tässähän sääntöä siirretään kansalliseen lainsäädäntöön, josta on päätetty IMOssa, ja jäsenvaltiot ovat sopimusosapuolia IMOssa – ja siksi ne ovat siihen jo liittyneet. Esittelijänä olen halunnut varmistaa, että se mistä on sovittu IMOssa ei ole mikään taka-askel, kun ajatellaan sääntöjä, joita noudatetaan EU-lainsäädännössä. Ja mikäli näin on, niin sitten noudatetaan tämänhetkistä EU-lainsäädäntöä. Tätä Manilan muutoksia ollaan siirtämässä vähän jälkijunassa kansalliseen lainsäädäntöön. Nehän astuvat voimaan siis tänään, tämän vuoden ensimmäinen tammikuuta. Enkä katso, että meidän tarvitsee enää viivyttää näiden sääntöjen siirtämistä kansalliseen lainsäädäntöön, ja siksi yritän saada aikaan ensimmäisen käsittelyn sopimuksen puheenjohtajavaltio Tanskan kanssa, mikäli mahdollista. No sitten muutama tarkistus. 96 tarkistusta tuli tähän komission esitykseen. Ja keskustelun jälkeen osa niistä on vedetty pois ja 20 niistä ei äänestetä, koska niissä on pelkästään kielellisiä muutoksia, teknisiä muutoksia tai sitten ovat vain identtisiä muiden tarkistusten kanssa. 29 tarkistusta jota on saatu työllisyysvaliokunnalta. Ja itse olen tehnyt 40 tarkistusta, ja niissä useimmissa on parempi sanamuoto lainsäädäntötekstiin selkeyden vuoksi. Suuret muutokset, jotka liittyvät tilastotietoihin jäsenvaltioista, merenkulkijoiden ammattitaitoon EU-ssa – niidenhän pitää noudattaa myöskin EUn tietosuojasäännöksiä. Työllisyysvaliokunnasta on tullut lukuisa tar- lukuisia tarkistuksia samaan asiaan, ja esittelijänä voin niitä tukea. Olen kiitollinen Vlastoville siitä, että hän veti pois tiettyjä tarkistuksiaan 47, 49, 56 ja 60, 58 ja 62. Mielestäni nämä olisivat olleet ongelmallisia kun yritetään saada sopu neuvoston kanssa. Ja ne oli joka tapauksessa jo katettu joko Tsaakosin tarkistuksissa 38, jossa viitataan yhteyteen anti-piracy-koulutukseen ja tietysti voin tätä tukea. Ja sitten tähän on, on viitattu vuoden 2006 merenkulkuun liittyvään yleissopimukseen ja itse olen ottanut sen esille tarkistuksessa 45. Sitten Vlastovilla on myöskin suullinen tarkistus, liittyen kielivaatimuksiin. Tämä on tarkistus 50. Ja siinä pyydetään, että ei viitattaisi englannin kieleen, ja mielestäni se on ihan järkevä ehdotus. En voi tukea Tusasin tarkistuksia, koska niissä mennään pidemmälle kuin mistä nyt on kyse, eli siirtämisestä kansallisen lainsäädäntöön ja mikä on jo kirjattu EU-lainsäädäntöön. Eli olen laittanut näiden tarkistusten osalle miinukset. Ja sitten STC 2V tai EU-lainsäädäntö lepoaikoihin liittyen. Sitten kahta johdantosan kappaletta voin tukea, vaikkakin minusta tuntuu, että nämä nyt eivät ole oikea paikka näille asioille. Tämähän on lainsäädäntöteksti, eikä mikään valiokunta-aloitteinen mietintö. Enkä voi myöskään tukea hänen johdantosan kappaleitaan juuri tästä syystä. Ne eivät ole oleellisia tässä lainsäädännössä. Se, että yleisopimusta lainattaisiin kaikkeen henkilöstön laivoilla, vaan kyse on vain meren kulkualan henkilöstä, joilla on esimerkiksi tiettyjä vartiointitehtäviä. Itse viittasin vuoden 2007 sopimukseen, jotka liittyvät kaikkeen henkilöstön laivalla, ja ennen pitkää se sitten astuu voimaan, kun jäsenvaltiot sen ratifoivat. Pyydän, että varjoesittelijät tukevat kompromissia, josta olen sopinut työllisyysvaliokunnan kanssa, koskien poikkeuksia minimilepoaikoihin. Ja tämähän liittyy omaan tarkistukseni kolme ja työllisyysvaliokunnan tarkistukseen kaksi. Ja toivottavasti saamme tämän kompromissitekstin teille ennen kuin äänestämme huomenna. Mutta se tarvitaan, koska sanamuoto on selkeämpi, jotta voidaan varmistaa, että oikealla tavalla viitataan olemassa olevaan EU-lainsäädäntöön liittyen työehtosopimuksiin ja lepoaikoihin ja sitten näiden poikkeusten nojalla katsotaan sitten, mitään, mitä muutoksia tehtiin Manilassa. Tässä siis tarkistukset, mutta toistan vielä. Tarkoituksena tässä on yhdistää Milan, Milanon, äh, Manilan sopimus EU-lainsäädäntöön ja varmistaa, että jos EU-lainsäädäntö on standardiltaan korkeampi kuin Manilan yleisopimus, niin tuemme sitä parlamentissa, eli me millä tavalla halua heikentää tämänhetkistä lainsäädäntöä EU:ssa. Kun näistä asioista on menty pidemmälle ja toimintavaltuuksien ulkopuolelle, niin sitten ikävä kyllä täytyy vain sanoa, että minun täytyy merkitä miinus niiden tarkistusten kohdalle. Nyt sitten voin antaa Kuunille puheenvuoron Kumutsakosin puolesta, mutta voin sanoa vielä, että varjoesittelijät ovat olleet hyvin hyödyllisiä, Kumutsakos ja kaikki muutkin, ja haluan kiittää teitä kaikkia siitä. Kuunnelkaa Off. Herra puheenjohtaja, kiitoksia ja kiitoksia myöskin tästä tekstistä, jonka laatimisesta te olette olleet pääasiallisesti vastuussa ja kollega Komut Saksosin puolesta voin todeta sen verran, että monin paikoin olemme kanssanne samaa mieltä, erityisesti siltä osin, että Euroopan unioninhan ei voi jäädä Manilan vaatimusten taakse, vaan pitää olla samalla tasolla. Ja erityisesti mitä tulee tekniseen koulutukseen, niin siihen meidän tulee panostaa, mitä tulee nautisiin patenteihin sekä teknisiin patenteihin. Kaikissa Euroopan unionin jäsenvaltiossa tulisi soveltaa samoja vaatimuksia – ja myöskin patentit ja sertifikaatit pitää yhdenmukaisten sääntöjen pohjalta myöntää, niin kuin kollega Simpsonkin totesi, meidän täytyy vaalia yhdenmukaisuutta erityisesti silloin, kun kyse on merenkulkualan turvallisuudesta, varsinkin kun kyse on matkustaja-alusten turvallisuustason vahvistamisesta. Tätä me toki tuemme ja me tuomme sellaisia tarkistuksia, joiden tarkoituksena on varmistaa, ettemme jää Manilan vaatimustason alapuolelle. Se nyt on sanomattakin selvää. Jos nyt haluttaisiin mennä pidemmälle, niin se nyt ei ole niin yksinkertainen asia ratkaistavaksi. Kuten kollega Simpson sanoi, niin Imossahan kaikki jäsenvaltiot ovat jäsenenä toisin kuin Euroopan unioni, joten jäsenvaltioiden pitäisi siellä yksissä tuumin saada asioita kuntoon. Ja mitä tulee sitten tähän piratismin vastaiseen taisteluun merenkulkualalla, eli merirosvoukseen, niin minun mielestäni siihenkin täytyy kiinnittää huomiota. Meillä on tämä Atalantan ratkaisumalli ja se taas edellyttää myöskin omanlaisensa koulutusohjelman. Siinäpä keskeisimmät huomiot, jotka halusin esittää täällä kollega Kumut Saatsoksen puolesta. Ja minä uskon, että yhdessä komission ja neuvoston kanssa voimme saada aikaiseksi toimivan ratkaisumallin. Ja vielä kerran kiitokset esittelijä Simpsonille. Mr. Taylor next the green. Kiitoksesta vihreistä Taylor. Liberaaleja nyt ei ole paikalla, ellei Bilbao sitten Aita te puhutte puolesta. Eli Bilbao puhuu siis liberaalien puolesta, eli hän ensin. Eli Bilbao, olkaa hyvä. Muchas gracias, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja tästä intuitiosta. Kollegani Ruidas ei nyt tänään päässyt paikalle ja hän pyysi, että minä esittäisin hänen kantansa tämän aloitteen osalta. Haluaisin ensinnäkin kiittää kiittää tästä täsmällisestä työstä, jota olette tehnyt komission ehdotuksen suhteen liittyen merenkulkijoiden koulutukseen. Nämä parannukset ovat hyviä. Näiden merenkulkijoiden täytyy saattaa koulutuspäätökseen, jotta he voivat hoitaa tehtävät, joita heillä on laivalla. Tässä on uudistettu vanhoja direktiivejä, jotka liittyvät koulutukseen ja merenkulkijoiden sertifikaatteihin – ja komission ehdotus on EUn lainsäädännön muutoksesta. Siinähän on muutoksia, jotka kansainvälinen merenkulkujärjestö on tehnyt yleisopimuksen, joka liittyy merenkulkijoiden koulutukseen. Ja tässä on aika vähän liikkumavaraa tehdä muutoksia sisältöä ajatellen. Kuten tuli esille, me pidämme hyvinä näitä tarkistuksia, joilla huomattavasti parannetaan sanamuotoa. Ja erityisesti meidän täytyy korostaa sitä, kuinka tärkeää on vahvistaa tilastotietoja, henkilötietoja, erityisesti niitä, jotka liittyvät jäsenvaltioiden velvollisuuksiin ylläpitää nimettömyyttä, kun näitä tietoja julkistetaan. Ja täytyy varmistaa, että näitä tietoja on yleisön saatavilla avoimuuden nimissä. Meidän pitää siis kerätä tietoja merenkulkualan ammattilaisista Euroopassa, jotta saamme selkeämmän kuvan työllisyystilanteesta tällä alalla. Toinen tärkeä elementti on se, että nyt on poikkeus, joka liittyy lepoaikoihin, ei pelkästään hätätapauksissa, vaan myöskin kun on esimerkiksi käytännön harjoituksia tai muita poikkeuksellisia tapahtumia. Meidän on pystyttävä toimimaan vaaratilanteissa, ja sehän on nyt selvempää, kun ajatellaan, millaisia traagisia tapahtumia oli nyt Costa Alegre, Costa Concordia meidän täytyy ehdottomasti varmistaa se, että kaikki miehistön jäsenet on koulutettu tällaisia tapauksia varten. Meillä pitää olla poikkeuksellinen järjestelmä liittyen työ- ja lepoaikoihin, ja myöskin on selvää, että nämä poikkeukset noudattavat kuitenkin sääntöjä, jotka liittyvät minimilepoaikoihin, josta on puhutti, puhuttu 99 vuoden direktiivissä, ja tällä tavalla voidaan välttää epäjohdonmukaisuuksia lainsäädännössä ja varmistaa harmonisoitu täytäntöönpanoon. Näin korjattuna teksti on enemmän kuin tyydyttävä ja haluaisin kiittää esittelijää hyvästä työstä tämän mietinnön osalta. Kiitos. Kiitoksia. Nyt Taylor sitten. Olkaa hyvä. Um, yes, thank you. Yeah, uh, thank you. Kyllä, kiitoksia. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia työstä, jota olette tehnyt tämän asiakirjan parissa. Kuten selitte, kyseessä on um, Manilan sopimuksen ehtojen siirtäminen Euroopan unionin lainsäädäntöön ja me pyrimme seuraamaan esittelijän suosituksia. Me huomaamme, että tässä on tehty tarkistuksia ja puheenjohtaja teki huomautuksia liittyen vaikeuksiin, kun halutaan omaksua suuria muutoksia tekstiin. Joka tapauksessa eräät tarkistukset ovat erittäin hyviä ja me voimme tukea niitä, joita puheenjohtaja tukee erityisesti ehdotuksia, jotka liittyvät tietosuojan parantamiseen. Siinä oli kaikki, mitä minulle oli sanottavana. Kiitoksia jälleen kerran. Kiitos sitten Van Dalen. Eh, Kiitoksia herra puheenjohtaja. Onnittelut erinomaisesta työstä. Niin täällä on kritisoitu IMOn toimintaa. Se toimisi liian hitaasti, eikä katsoisi tulevaisuuteen, mutta viime vuosien aikana olemme havainneet, että kyllähän IMO tekee hyvää työtä. Erityisesti kun katsotaan polttoaineen mm, raskasmetallipitoisuuksien osalta. Se on ollut hyvä, että IMO on ollut tiukka ja kyllä me voimme tukea IMOta myöskin siltä osalta, mitä tähän aiheeseen tulee, erityisesti silloin, kun yritetään taistella merirosvosta vastaan. Me olemme toimineet hyvin aktiivisesti tällä saralla ja kollega Komutsakos järjesti tähän aiheeseen liittyvän kuulemistilaisuuden ja ensi keskiviikkona tulemme hyväksymään myöskin päätöslauselman parlamentissa ja on hyvä, että tämäkin asia on kaikkien merikulkijoiden tietoisuudessa. Siinäpä kaikki, kiitoksia. Thank you very much. I'm not... Kiitoksia. Muut eivät halua ilmeisesti puheenvuoroa, eli sitten Kalamitsus komissiosta, olkaa hyvä. Yeah, and, uh, thank you. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia myöskin jäsenille, jotka ovat niin paljon osallistuneet oikean sanamuodon muotoiluun tässä tekstissä. Muutamia huomioita, kuten jo mainitsitte, meidän täytyy hyväksyä tämä teksti mahdollisimman nopeasti, äh, sillä Manilan yleissopimus on jo voimassa, joten meidän tulisi olla hyvin nopeita ja varmastikin voimme seurata suurinta osaa teidän suosituksistanne liittyen sanamuotoon ja myöskin liittyen merirosvoukseen ja muihin kohtiin, joita herra Kuun tässä mainitsi aikaisemmin. Ja uskoisin kuitenkin, että kuten sanoitte, meidän tulisi sisä, pitäytyä yleissopimuksen muotoilussa ja sisällössä. Me emme voi mennä sen ulkopuolella mielestäni. Monet tarkistukset menevät paljon pidemmälle näissä kysymyksissä ja mielestäni ei ole mahdollista hyväksyä niitä. Myöskin tämä aiheuttaisi sekaannusta ja hyvästä tahdosta huolimatta ne eivät sovellu tähän prosessiin. Muutamia huomioita liittyen muutamaan tarkistukseen, tarkistukset 23, 24, 25 ovat älykkäitä, selkeitä sellaisenaan. Uskoisin, että meidän tulisi pyrkiä olemaan varovaisia, pitäytyä mahdollisimman tarkasti yleissopimuksen sisältöön. Jos on mahdollisuuksia, voisimme parannella tiettyjä kohtia sopimuksesta itsestään. Kuitenkin on eräitä tarkistuksia, eivät vain 52-56 ja 64-67, jotka meidän itse asiassa työaikadirektiiviä vastaan. Siksi niitä ei voida hyväksyä. Ehkäpä muilla oli huomioita liittyen näihin, mutta meidän täytyy äm, näistä sihteerille tehdä huomautus näistä tarkistuksista uskon, että tietosuojaan liittyvät kysymykset, tilastoihin liittyvät kysymykset ja harjoituksiin, laivoilla pidettäviin harjoituksiin liittyvät kysymykset sekä lepoaikoihin liittyvät kysymykset ovat hyvin ähm, muotoiltua. Ne ovat tekstin parannuksia ja ne voidaan hyväksyä mielestäni. Kiitoksia. Kiitoksia. Me äänestämme tästä huomenna ja sitten täysistunnossa äänestetään toivottavasti syyskuussa. Mutta varjoesittelijöille ja heidän sijaisilleen sanoisin, että yritän saada aikaan kolmikantaneuvottelut kesäkuussa. Se tapahtuu sitten, kun matkailuvaliokunnalla on kokous varmaan lounasaikaan. Olen pahoillani. Täytyy nyt, meillä oli ongelmia nyt Tanskan aikataulun kanssa, mutta yritämme vielä hioa tätä asiaa mutta silloin sitten varmaan kolmikantaneuvottelut voidaan pitää. Niin sanoin tanskalaisille, että he saavat itse maksaa oman lounaansa. Sitten seuraavaksi esityslistalla Euroopan kansalaisten ja yritysten 20 suurinta sisämarkkinoiden toimintaan liittyvää huolenaihetta. Tämä on oma-aloitte lausunto sisämarkkinavaliokunnalle. Muistan, että että 20 huolenaihetta liittyen sisämarkkinoihin. Siis tämä on nyt asia, jota täytyy nyt käsitellä. Sisämarkkinavaliokunta lähti tämän meille. Ja yhteenvetona tästä lausunnosta olen saanut 22 tarkistusta niistä ei mikään ole erityisen ongelmallinen tai kiistanalainen, ja varmaan voimme tukea niistä valtaosaa. Ne liittyvät lähinnä kahteen asiaan, autojen rekisteröintiin ja matkustajien oikeuksiin, jotka ovat kaksi asiaa, joihin meidän pyydettiin kiinnittävän huomiota. Ja ensinnäkin meidän pitäisi helpottaa rajat ylittävää autojen rekisteröintiä. Lähinnä ongelmia on siinä, että kansalaisilla on hyvin raskaita muodollisuuksia ja kustannuksia, jotka liittyvät autojen uudelleenrekisteröintiin, kun he liikkuvat jäsenvaltiosta toiseen. Ja toiseksi täytyy korostaa sitä, että matkustajaoikeuksia on suojeltava tehokkaammin EU:ssa ja pyydettävä, että lainsäädäntö olisi ajan tasalla, kun katsotaan millaisia kaupan, kaupallisia käytäntöjä on jatkuvasti. Esimerkiksi kun lentoyhtiöt menevät konkurssiin, ja pitää kehittää myöskin matkustaja-oikeuslainsäädäntöä matkoille, joilla käytetään monia matkustusmuotoja. Ja myöskin vammaiset täytyy huomata, huomioida. No sitten autojen rekisteröinnistä toisessa jäsenvaltiossa. No tuen tarkistuksia, joissa on korostettu kansallisilla aiheutuvaa taloudellista taakkaa ja tarkistuksia, joissa pyydetään, että tällaisia kuluja pitäisi välttää. Jäsenvaltioilla pitäisi olla yhteinen lähestymistapa, Eli nämä tarkistukset 2 ja 12. Tuen myöskin tarkistuksia Savisaarilta, jossa korostetaan, että pitää puuttua varastettujen ajoneuvojen ongelmaan, siis tarkistukset 1 ja 5. No en niin kauheasti pidä tarkistuksesta, jossa pyydetään, että olisi yksi rekisteröintiasiakirja, siis tarkistus 6, tai jossa pyydetään, että harmonisoidaan rekisteröintimenettelyt – tarkistus seitsemän tikalta. En nyt usko, että nämä välttämättä ovat paras tapa puuttua ongelmiin, joita kansalaisilla on, kun he rekisteröivät ajoneuvojaan toisessa jäsenvaltiossa. Jos katsotaan, mitä komissio ehdottaa, niin voidaan nähdä, että äskettäin on ehdotettu muutoksia, jotta voitaisiin vähentää kansalaisille aiheuttavaa taakkaa rajoittamalla asiakirjojen määrää, jota tarvitaan rekisteröintiin ja helpottamalla tietojen vaihtoa kansallisten sääntelyviranomaisten välillä. Mutta haluaisin kuulla, mitä mieltä valiokunta on tästä. Ja sitten tarkistukset, jotka liittyvät tie, teidän kuntoon ja miten tätäkin kautta voidaan vähentää kansalaisten taakkaa. No, kannatan tarkistuksia, joissa puhutaan suuremmasta ajoneuvojen testausmenetelmien harmonisoinnista sillä tavalla, kun se liittyy autojen rekisteröintiin, eli tarkistukset 13 ja 14, mutta haluaisin kuulla, onko komissiolla vahvoja näkemyksiä tästä asiasta. Sitten tarkistus 9, joka myöskin liittyy tiekuntoisuusdirektiiviin. Haluaisin vähän selvityksiä Savisaarilta sen suhteen, mitä hän tarkoittaa sillä, että otettaisiin käyttöön yhdenmuotoinen tiekelpoisuustesti. En tiedä, mitä se tarkoittaa. Eli ehkä tähän sanamuoto tai käännöksen liittyy nyt ongelmia, mutta tällä tavalla englanninkielisenä tämä ei kyllä tarkoita minulle yhtään mitään. No sitten muut tarkistukset eivät ole ongelmallisia. Eli kaikki, jotka tähtävät siihen, että vahvistetaan matkustajan oikeuksia 15-20, niitä tuen, ja myöskin lentoyhtiöiden tarkistustut sitä tuen, ja Kramerin tarkistus 11, jossa halutaan parempaa yhteen toimivuutta kansallisen, kansallisten liikennepalveluiden välillä. Eli toistan vielä, haluaisin nyt kuulla teidän kantojanne tässä uudelleenrekisteröintikysymyksessä ja tietojen vaihdosta kansallisten sääntelyviranomaisten välillä. Ja sitten haluan kuulla myöskin komission näkemyksen siitä, että ajoneuvojen testistandardeja harmonisoitaisiin eri maissa. Eli ensimmäiseksi Back, olkaa hyvä. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Paljon kiitoksia, herra puheenjohtaja. Valitettavasti tulin paikalle hiukan myöhässä, pyydän anteeksi. Kun katson tätä tekstiä, niin kyllä täytyy onnitella teitä tästä tekemästäni suuresta työstä. Nämä mainitsemanne kaksi asiaa, matkustajaoikeudet ja rekisteröinti, Matkustajien oikeuksiin liittyen meille tulevaisuudessa tarjoutuu uusia keskustelumahdollisuuksia. Oma valiokunta-aloitteinen mietintöhän on tulossa. Meidän täytyy ensinnäkin todeta, että nykyiset määräykset eivät ole vielä tulleet sataprosenttisesti pantua täytäntöön, joten tämä täytyy huomioida, mutta on selvää, että kaikki kaikkia oikeuksia ei yritetäkään harmonisoida, vaan löytää sellainen yhteinen vähimmäisvaatimusten pohja. Sitä tulisi korostaa. Tämä on ehkä aiheuttanut pientä sekaannusta, eli perusoikeudet pitäisi olla ja sitten vielä kuljetusmuotokohtaiset oikeudet. Ja mitä tulee sitten maksukyvyttömyyskysymyksiin, jo vuonna 2009 parlamentti hyväksyi aiheeseen liittyvän päätöslauselman, mutta valitettavasti matkustajat eivät tältä osin nauti vielä riittävää suojan tasoa, kuten viime kuukausien aikana esille tulleet esimerkit ovat osoittaneet. Mitä tulee rekisteröintiin ja katsastustoimintaan, minun mielestäni komissio toimi aika ponnekkaasti, kun huhtikuussa komissaari Tajani esitti oman ehdotuksensa varmistaakseen, että katsastustoiminnasta aiheutuisi turhaa viivästystä. Mielestäni tämä on erinomainen lähestymistapa. Omat ehdotuksemmekin menevät samaan suuntaan. Tarkoitus on, tarkoituksena on vähentää kustannuksia ja hallinnollista työtaakkaa. Herra puheenjohtaja, te esitetti kysymyksen, joka liittyy teknisiin valvontatoimenpiteisiin. Siitäkin on keskusteltava eurooppalaisella tasolla. Ja haluaisinkin kysyä komissiolta tähän liittyen, että jäsenvaltioiden välinen vastavuoroinen tunnustamismenettely, olisiko se toimiva ratkaisumalli? Minun mielestäni se olisi toivottavaa. Ja komission kuulemista kuulumisten myötä on kuultu, että suuria ongelmia ilmenee erityisesti silloin, kun yritetään pitää yhtä rajat ylittävällä tavalla. Ja tästäpä syystä tämä ajatus yhteisestä tietokannasta on hyvä, jos sitä kautta voidaan varmistaa tietojen parempi vaihto. Ja mitä tulee itse tarkistuksiin, niin minulla olisi yksi kysymys kollega Savisaalle. Tarkistus 5 ja tarkistus 9. Ehkäpä hän voisi itse kertoa, mitä hän näillä tarkistuksilla ajaa takaa. Mutta yleisesti ottaen kansanpuolue on tyytyväinen tähän luonnokseen. Kiitoksia. Thank you very much. Kiitoksia sitten Taylor. Um, yes, uh, thanks, Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Herra Kramer ei ole paikalla, mutta hän pyysi eh, minua välittämään kiitoksensa. Hän on hyvin tyytyväinen, että te tuette tarkistusta numero 11, jossa tarkastelette niitä asioita, joita tämä ryhmä haluaisi tukea, ne liittyvät matkustajien turvaan. Erityisesti tarkistukset 3 ja 16 ovat erityisen hyviä. Pyrimme niillä suojelemaan matkustajia konkurssitilanteessa, kun lentoyhtiöitä on mennyt konkurssiin. Haluaisin myös sanoa, että tämä elementti asiakirjassa oli sellainen, jonka minä otin mukaan asetun 261 suhteen. Ja, tämä on, ja luonnollisesti tarkistus 19 on erittäin tervetullut. Se koskettaa vammaisten henkilöiden tilannetta ja liikuntarajoitteisten ihmisten tilannetta. Eli tuemme tätä lausuntoa kaiken kaikkiaan. Isio. Niin Kiitoksia Foster EKRstä. Kiitoksia puheenjohtaja. No, tämä on ollut aika monimutkainen mietintö siinä mielessä, että tässä on kaksi osa-aluetta, jotka ovat hyvin erilaisia. Ja olen täysin samaa mieltä siitä, mitä te juuri sanoitte. matkustajien oikeuksista vielä. Ja mielestäni on ihan loogista, että meillä on ihan järkeviä sääntöjä, joita on kehitetty vuosien varrella liittyen kaikkiin matkustusmuotoihin. Ja kun katsotaan tätä sisämarkkinoiden kannalta, niin me haluamme tässä valiokunnassa parantaa sitä, että matkustajat voivat siirtyä matkustusmuodosta toiseen, kun ajatellaan vaikka lipunmyyntiä ja niin edelleen. Ja tämähän on myöskin matkustus alan yrittäjien etujen mukaista. Meillä oli päätöslausema esimerkiksi lentoyhtiöistä, jotka menevät konkurssiin, ja meidän täytyy edelleen korostaa sitä, että kansalliset elimet tai viranomaiset, jotka valvovat yrityksiä tällaisissa tapauksissa, kantavat roolinsa vastuullisesti, koska toivottavasti voidaan sitten välttää se, että matkustajat joutuvat hankalan tilanteeseen. Eli me otamme nämä kaksi erillistä asiaa esille matkustajan oikeuksien osalta. Ja ne asiat, joista te puhuitte, olen täysin samaa mieltä siitä, mitä sanoitte. Ja erityisesti tarkistus, jossa sanotaan, että pitäisi olla sama kaavake jokaisessa maassa – en usko, että se on tarpeen. Mutta tässä on nyt hyvä, että jos katsotaan ajoneuvojen varkauksia, niin sehän on valtavaa bisnestä nykyisin. Autoja varastetaan ja toimitaan ulkomaille, eli meidän täytyy pystyä hoitamaan tällaiset tilanteet. Ja ihmiset, jotka muuttavat jäsenvaltiosta toiseen töihin, ja valtaisat kustannukset, joita tästä aiheutuu joissain maissa, täytyy rekisteröidä uudelleen ajoneuvo, koska siellä on ollut vuoden, mutta sitten ehkä vuoden jälkeen täytyy taas rekisteröidä uudelleen. Eli nämä täytyy kyllä hoitaa paremmalla tavalla. Eli kaikki ne asiat, joista puhuttu puheenjohtaja, olivat ihan järkeviä. Eli yleisesti ottaen me tuemme tätä. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia. Sitten Golins, onko muita vielä, jotka haluavat käyttää puheenvuoron? Senalova. Komissio saa nyt vielä odottaa hetken. Cena do hyvä. Já bych v podstatě chtěla jednak poděkovat. Herra puheenjohtaja, paljon kiitoksia. Haluaisin kiittää teitä tästä mietinnöstä ja olen erittäin tyytyväinen siitä, että tarkistuksesta kolme olemme samaa mieltä. Siellä viitataan matkustajien suojaan, tilanteessa, jossa yritys menee konkurssiin. Me olemme vaatineet jo vuosi tonkulaa tätään, joten tämä on hyvä parannus ja kiitos kaikille kollegoille, jotka ovat tukeneet tätä lähestymistapaa. Kiitoksia. Kiitos, Tenko Linski, olkaa hyvä. Mr. Chairman. Kiitoksia, herra puheenjohtaja, hyvät liikenne- ja matkailuvaliokunnan jäsenet. Haluaisin kiittää teitä hyvin paljon työstänne ja ehdotuksistanne her, äh, edustaja Passosin tekstiin. IMKO-valiokunnassa äh, annamme lausunnon, että äh, tämä on erittäin tärkeä teksti meille. Tämä osoittaa, kuinka paljon vielä te- tehtävänä on. Komissio on hyvin tietoinen suurimmasta osasta näistä ongelmista, joita on olemassa, ja monia toimia on jo tehty äh, tai ollaan tekemässä. Ja olemme monien asioiden parissa tekemässä hyvin kovasti töitä. Haluaisin kiinnittää huomionne siihen, että tämän mietinnön luomisessa oli 13 eri pääosastoa äh, mukana. Markkinoiden pääosasto, mutta samaan aikaan me emme voineet käsitellä kaikkia tarkistuksia, joita oli ähm, ehdotettu, joita oli tullut ähm, yrityspääosastosta ja ympäristöpääosastosta. Tietenkin, jos te haluatte näistä erityiskohdista, kolmesta alasta äh, lisätietoa, voimme tarjota sitä kirjallisessa muodossa. Nyt haluaisin kiittää teitä erittäin hyvässä työssä ja tämä työ menee erittäin hyvään suuntaan. Kiitoksia. Kiitoksia. No en nyt tiedä, onko niistä kirjallisista vastauksista enää mitään hyötyä, koska me äänestämme jo huomenna. Eli siinä mielessä tilanne on nyt mennyt hukkaan. Eli teidän täytyy vain luottaa valiokuntaan. No sitten meillä on kysymyksiä, jotka liittyvät tarkistuksiin 1 ja 3. Ne ovat Savisaarin mietintöjä. Ja se, mitä Foster juuri sanoi, niin se osittain vastaa tähän kysymykseen. Meillä on suuria ongelmia rajat ylittävän autorikollisuuden osalta. Eli autoja varastetaan yhdessä maassa, lähetetään toiseen, myydään ja sitten rekisteröidään uudelleen. Näissä tarkistuksissa korostetaan tätä ongelmaa, siis tarkistuksissa 1 ja 3, mutta siinä ei velvoiteta jäsenvaltiot tekemään asialle yhtään mitään, vaan siinä vain muistutetaan jäsenvaltioille, että meidän on taattava se, että uudelleen rekisteröinti varastettujen ajoneuvojen, osalta väärennetyin paperein on asia, jota tulee välttää. No, tämä nyt on aika päivänselvä lausunto, mutta on ihan hyvä, että tämä asia otetaan esille, kun ajatellaan tämän ongelman laajuutta – ja tarkistuksessa kolme, ei kun ei olekaan kolme, vaan viisi, niin siinä puhutaan samantyyppisestä ajattelutavasta, eli komission pitää lisätä yhdenmukaistettujen rekisteröintitodistusten turvallisuutta, jotta minimoidaan se mahdollisuus, että varastettuja aineivoja uudelleen rekisteröidään väärennetyllä rekisteröintitodistuksella. Eli Tämä on oikeastaan enemmän pyyntö kuin mikään vaatimus, eli Äänestys toimitetaan siis huomenna ja sitten sisämarkkinavaliokunnassa äänestys on kesäkuussa. Eli kiitoksia varjoesittelijöille heidän avustaan ja heidän huomioistaan. Ja jatkamme sitten tästä, toimitamme tämän sisämarkkinavaliokuntaan ja heidän täytyy sitten yhdistää kaikkien eri valiokuntien lausunnot, kun he laativat lopullista mietintöä. Eli kiitoksia. No niin, tässä nyt kaksi ensimmäistä asiaa on jo hoidettu. Nyt meillä on pieni pulma, koska seuraavan kohdan pitäisi alkaa vasta tunnin kuluttua. Eli jos pidämme nyt kahvitauon ja palaamme puoli viideltä Eli komissio, ehtiikö teidän tyyppinen paikalle puoli viideksi? Ah, no komission edustaja onkin paikalla. Eli tekin voitte sitten käydä tässä nyt kahvilla. Ja kello neljä. No, sovitaan, että varttia yli neljä ja ehkä varjoisit, että sitten myöskin ovat jo paikalla. Eli jatkamme kokousta varttia yli neljä.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 Okay, colleagues, bring No niin, kollegat, jatkamme kokousta. Seuraava kohta esityslistalla on tieliikenteen valvontalaitteista annetun asetuksen muuttaminen. Esittelijän Tikau. Käsittelemme tarkistuksia. Ja uskokaa pois, meillä on aika paljon tarkistuksia nyt käsiteltävänä. Eli ole hyvä, silloin puheenvuoro președinte. Vreau să încep prin a mulțumi colegilor. Kiitoksia paljon, puheenjohtaja. Haluaisin aloittaa kiittämällä kaikkia kollegoita, jotka ovat esittäneet tarkistuksia ja samaan aikaan haluaisin kiittää virkamiehiä ja kaikkia muuta henkilökuntaa heidän tuestaan. Haluaisin myöskin kiittää komissiota erittäin hyvästä yhteistyöstä, jota olemme saaneet heiltä. Meillä on noin 340 tarkistusta kaiken kaikkiaan. Ja uskoisin, että suurimmasta osassa nämä tarkistukset parantavat tekstiä. Tämän vuoksi meidän tulisi tarkastella niitä hyvin tarkoin. Suurin osa tarkistuksista on siis hyvin hyödyllisiä ja Esittelen nyt muutamia niistä. Meillä on tarkistuksia, jotka käsittelevät tämän mietinnön päämäärää, eli ajopiirturin käyttöä. On tiettyjä tarkistuksia, joissa kollegat ovat sekaan ovat hiukan olleet sekannuksessa, mitä tulee mietinnön tarkoitukseen ja sen soveltamisalan, että tarkistuksia tulisi paremmin lajitella. Eräät tarkistukset pyytävät sitä, että ajopiirtureita käyttäisiin kaikissa hyötyajoneuvoissa. Esimerkiksi edustaja Grossin tarkistus pyytää sitä, että vuoteen 2020 mennessä kaikki kansainvälisen kuljetuksen hyötyajoneuvot olisi varusteltu uuden sukupolven ajopiirtureilla. Edustaja Paksas pyytää tarkistuksessaan sitä, että nykyään jäsenmailla oleville mahdollisuus käyttää kansallisia ajopiirtureita poistettaisiin. On muita tarkistuksia, jotka tähtävät uusiin poikkeuksiin. poikkeuksiin, joita sovellettaisiin ajoneuvoihin, joita käytetään 150 kilometrin pituisiin, korkeintaan 150 kilometrin pituisiin kuljetuksiin yrityksen pääpaikasta laskettuna ja sellaisiin kuljetuksiin, joissa ajoneuvon kuljettaja ei ole vain kuljettaja, Kyseessä ovat ammatit, joissa tehdään kuljetuspalveluja, lähetyspalveluja paikasta toiseen. Tarkistuksia on siis erittäin paljon, kuten sanoin, ja meidän tulisi analysoida kaikkia tarkistuksia, jotta näkisimme aluksi, mikä tämä mietinnön soveltamisala on, ja sitten, jotta näkisimme, minkälaisia poikkeuksia voi olla. Mitä tulee uusiin ajopiirtureihin, toisen sukupolven älykkäisiin ajopiirtureihin, Meillä on useita tarkistuksia, joita moni kollega on esittänyt kokonaisuudessaan. Ajo, digitaalisten ajopiirtureiden ähm, siirtämän tiedon julkistamiseen liittyen on paljon tarkistuksia ja myöskin ajoneuvon paikallistamiseen liittyen liittyviä tarkistuksia. Ja tässä ehdottaisin teille kompromissia, joka pyrkii siihen, että paikallistamista tehdään jokaisen kuljetuksen alussa ja lopussa, mutta ei koko matkan ajalta. On myös paljon tarkistuksia, jotka pyytävät, että GNSS-satelliittipaikallistamista käytettäisiin vain tietyissä tapauksissa niin, että emme pakottaisi yrityksiä toimiin, jotka luovat lisäkustannuksia. Eräät kollegat ovat ehdottaneet myöskin sitä, että että yhteysjärjestelmä olisi 28 kuukauden kuluttua käytössä. Meillä on ollut varjoesittelijöiden kesken erittäin hyödyllinen kokous ja tulimme tulokseen, että me tarvitsisimme kompromissin kahden vuoden määräajan näille teknisille vaatimuksille ja Tämän päätöksen jälkeen yrityksille tulisi olla myöskin kaksi vuotta aikaa ottaa käyttöön tämä järjestelmä. Eli meillä olisi siis neljän vuoden määräaika tämän säädöksen voimaan tulolle, mutta äh, teknisten vaatimusten voimaantulon jälkeen yrityksellä olisi siis kaksi vuotta aikaa ottaa laitteisto käyttöön. Tekisin myöskin huomautuksen liittyen erään, erään tärkeään asiaan tarkistuksiin, jotka koskettavat ajopiirtureiden käyttöaikaa. Meillä on monia tarkistuksia, jotka käsittelevät ähm, päiväkohtaista työtuntien määrää. Minä pyrin tässä, herra puheenjohtaja, välittämään kaikille kollegoille viestin liittyen tuomioistuimen lausuntoon, joka koskettaa päivittäistä työaikaa, ajoaikaa. Näin me voisimme päästä eroon kaikista epäselvyydestä ja voisimme tuomioistuimen päätöstä seurata liittyen päivittäiseen ajoaikaan. on myöskin tärkeää pystyä käyttämään ulkoisia järjestelmiä. Ja mahdollisuutta julkista ajopiirtureiden tarjoamaa tietoa, jotta voisimme tukea kilpailua ja välttää kaikenlaista mono monipuolistumista ajopiirtureiden suhteen. Tämä on hyvin tärkeä kysymys parlamentille. Toinen tärkeä asia Kistelee viranomaisten käyttämiä järjestelmiä, joiden avulla voidaan ajopiirtureiden tietoja lukea etäisyyden päästä ja toisekseen jäsenmaiden velvollisuutta kouluttaa ja sertifioida tarkastusviranomaisia, joiden tähtävänä on siis hoitaa näitä tienvarsitarkistuksia sosiaalisen lainsäädännön kunnioittamisen suhteen tehtäviä tarkastuksia. Komission tekstissä tämä velvollisuus on itse asiassa vapaaehtoinen. Jäsenmaat voivat siis ottaa uuden sukupolven järjestelmiä käyttöön, mutta ne eivät voisi pakoittaa yrityksiä ottamaan käyttöön näitä uuden sukupolven ajopiirturilaitteita, ellei viranomaisilla itsellään ole niitä vielä käytössä. Me olemme keskustelleet eri jäsenmaiden viranomaisten edustajien kanssa, kuljetusalan edustajien kanssa ja vaikuttaa valitettavasti olevan niin, että tienvarsi kuljetusten tarkastukset ovat erilaisia jäsenmaasta toiseen ja tehdään paljon tarkastuksia, jotka eivät ole Yhtäpitäviä modernien järjestelmien kanssa. On siis tarpeen yhtenäistää ja sertifioida toimintaa, että voisimme varmistaa, että viranomaiset kantavat täyden vastuun näistä tarkistuksista. Sitten korjaamoihin liittyen. Tiedämme hyvin, että tilanne on jäsenmässä toiseen hyvin erilainen. Euroopan unionin alueella on maita, joissa on mahdollista järjestää, jossa on mahdollista, että kuljetusalan yritys ja korjaamo tekevät yhteistyötä, toissa tämä taas ei ole mahdollista. Minä haluaisin esittää tarkistuksia, jotka tuovat tiukempia ehtoja korjaamo toiminnalle ja korjaamojen suhteen meidän tulee varjoesittelijöiden kanssa katsoa, mikä voisi olla hyväksyttävä normisto kaikille. Sitten kuljettajien ajokortit ja luvat. Valitettavasti komission toteuttama vaikutusten arviointi ei sisällä nykyisin eri instituutioiden käyttämää IT-järjestelmää, esimerkiksi sitä, mikä ministeriö on vastuussa ajoluvista ja ajokorteista. Tiedän, ettei ole helppoa vakuuttaa eri toimielimiä siitä, että niiden tulisi tehdä yhdessä työtä, mutta mielestäni tämä on toteuttavissa olevaa. Tämän vuoksi ei tulisi hylätä täysin tätä integraatioajatusta, mutta meidän tulisi pyytää, että komissio tekisi uuden ehdotuksen sen jälkeen, kun uusi vaikutusten arviointi on tehty, sellainen, joka kattaa kaikki tämän integraation askelmat ja kaikki siihen sisältyvät kulut. Me pyrimme samaan aikaan kompromissin, jossa ovat mukana kaikki tähän vaikutusten arviointiin sisältyvät minimiarvioinnit. Meillä on muita tarkistuksia, jotka käsittelevät ei-kirjattua työaikaa mikä tulisi olla ajoaika, työaikainen lepoaika. Me pyrimme kollegoiden kanssa muotoilemaan kompromissitarkistuksia, jotka voisivat saada mahdollisimman suuren konsensuksen taakseen digitaalisen ajopiirturin käyttöönottoon liittyen. Uuden sukupolven ajopiirturit ovat erittäin tärkeitä, kun halutaan parantaa tieturvallisuutta. mutta tämä uudistus, sitä ei tulisi toteuttaa millä hinnalla tahansa. Jos me pakotamme yritykset, kuljetusyritykset hankkimaan näitä erittäin moderneja laitteistoja, tarkastusviranomaisten pitäisi myöskin hankkia nämä laitteistot, tarpeelliset kontrollointilaitteistot. lopuksi on eräitä tarkistuksia, jotka koskettavat äh, raskasta liikennettä ja sen sopeutumista tähän uuteen ajopiirturijärjestelmään on tehty paljon tarkistuksia, jotka tähtävät siihen, että kaikki ajoneuvot tietyn ajankohdan, esimerkiksi vuonna 2020 jälkeen, olisivat varustellut näillä uusilla EU-piirtureilla. Ja toiset oikeuskysymykset tähtävät siihen, että sosiaalisen lainsäädännön valvomiseksi tietyn päivämäärän jälkeen kaikissa ajoneuvoissa tulisi olla nämä laitteistot. Me tarkastelemme näitä asioita varjoistelujen kanssa ja pyrimme löytämään yhteisymmärryksen. Päätän tähän herra puheenjohtaja. Odotan suurella mielenkiinnolla kollegoiden kommentteja ja kiittäisin varjoesittelijöitä ja komissiota. Kiitoksia. Kiitoksia. Sitten varjoesittelijät Higgins kansanpuolueesta. Thank you very much, Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Tikao analysoi hyvin syvällisesti nyt tätä hanketta. Meillähän oli jo kaksi kokousta ja kaksi on vielä tulossa lähiaikoina. Ja haluaisin kiittää häntä vilpittömästi sitä tavasta, jolla hän on tätä työtä tehnyt. Ja myöskin siinä, että hän on yrittänyt saada aikaan mahdollisimman paljon kompromisseja niiden asioiden osalta, jotka vielä ovat auki. Hän todellakin tietää, mitä hän tekee. Ja hän puhui tästä vaikutusalasta, Tämähän on riidanalainen kysymys. Jotkut mepit haluaisivat, että kaikki kaupalliset ajoneuvot, myöskin kaikkein pienimmät, katettaisiin tällä niiden massaan tai kokoon riippumatta. Mutta tätä ei voi tukea, koska poikkeuksia on pakko olla. No jos ajatellaan hallinnollisia kustannuksia, niin lopputuloksen pitää kuitenkin olla käytännöllinen ja toteutettavissa, eli vaikutusala on vielä avoima oleva kysymys ja täytyy katsoa millaisia näkemyksiä sitten vielä on näissä avoimissa kysymyksissä. Etäisyyskysymys on vielä auki. Jotkut puhuvat 50, 100, 150, 200, 250 kilometristä on puhuttu. Tiedän, että ihmiset ovat huolissaan tieturvallisuudesta ja puhuvat tästä 50 kilometrin etäisyydestä, mutta osana kompromissia varjoesittelijät yrittävät yhdistää vaikutusalan etäisyyteen. Eli me yritämme päästä tilanteeseen, jossa tarkastellaan, mitä ajoneuvoja tämä koskisi artiklassa 13 ja 561 asetuksessa. Ja viime kädessä uskon, että kyseinen kompromissi, mielestäni tämä järkevä kompromissi olisi sadan kilometrin etäisyys. On hyvä, että korostamme koulutusta kaikki sidosryhmät ovat samaa mieltä siitä, että koulutuksen on oltava riittävää. Ja kun neuvottelemme neuvoston kanssa, niin tämä on asia, jota on korostettava. Ei voi olla niin, että pyydämme, että kuskit ottavat käyttöön uuden järjestelmän, mutta heillä kuitenkaan ole riittävästi koulutusta sitten niiden käyttämiseen. No sitten muista välineistä. Jäsenvaltioiden pitäisi takaamaan tällaisten laitteiden saatavuus. Jäsenvaltiot on oltava tässä mukana, kun ajatellaan vaikka kustannuksia, ja meidän täytyy sitten mitata ja katsoa, mitkä valtiot noudattavat näitä sääntöjä, kuinka paljon heillä on välineitä käytössä ja niin edelleen. Tikau puhui jo ajokortin ja ajopiirturikortin yhdistämisestä, ja me olemme pitkälti samaa mieltä siitä, että meidän pitää tehdä vaikutusten arviointi, katsoa onko se käytännössä toteutettavissa ennen kuin näitä kortteja ruvetaan yhdistämään. Sitten mitä ajopiirturilla pitää sitten, mitä kaikkea sillä tehdään, noin niin, paino, nopeus, näiden asioiden kanssa tulee ongelmia neuvoston kanssa, vai pitäisikö olla vain keskeisimmät tiedot, Eli tätä nyt vielä hiotaan ja toivottavasti pääsemme kompromissiin. Ja Tikao jo sanoikin siitä, mikä on tämän työajan määritelmä. Meidän vuodelta 1994 täysin hyvä määritelmä ja tuomio tuomioistuimesta ja siihen ei tule puuttua. Ei kannata nyt miettiä uutta määritelmää, jos meillä on jo hyvä määritelmä käytössä, jonka tuomioistuin on laatinut. Eli hitaasti, mutta varmasti lähestymme päämäärää ja sanon vielä esittelijä, että hän on tehnyt erinomaista työtä. Kiitos. Kiitokset sitten Benning liberaaleista. Thank you. This is a sort of joint... Kiitoksia Kisin ja minä tässä vedämme samasta päästä. Ei tässä ole kovinkaan montaa huolenaihetta pöydällä. Haluaisin ensinnäkin onnitella esittelijää tehdystä työstä. Keskeisin ongelmamme liittyy tähän työaikaan ja valvonta-aikaan ja niiden yhteensovittamiseen. Ja kuten kollegamme tässä juuri sanoi, niin toimivan kompromissin löytäminen saattaa olla aika hankalaa. No toki sitä voidaan yrittää, mutta kun katsotaan nykyistä tekstiä, niin se voitaisiin tulkita siten, että lepoaika on palkallista aikaa kun vaimoni käy töissä terveyspalvelualalla, niin ei hän saa palkkaa lounastunneistaan, joten tuskinpa yksi ala voisi saada palkallista lepoaikaa. Ongelmia saattaa ilmetä myöskin siinä tilanteessa, jos lepoaika aletaan lukemaan työajaksi, niin se vaikuttaa tietenkin konkreettiseen käytössä olevaan työaikaan. Toinen asia liittyy sitten näihin koulutustilaisuuksiin. Kollega Meissner totesi, että ne jäsenvaltiot, jotka haluavat kalibroida näitä ajopiirtureita itse, niin voivat jatkossakin niin tehdä. Mutta poikkeustapauksissa voidaan toimia toisin. Sitten puhutaan tästä 50, 100 tai 150 kilometristä. Silloin täytyy huomioida myöskin se pääasiallinen toimiala, onko se kuljetus vai joku muu. Mutta joka tapauksessa 150 kilometriä pitäisi olla tähän liittyen maksimiraja. Ja mitä tulee sitten ajokortin ja ajopiirturikortin tietojen yhdistämiseen, no olisi tietenkin hienoa saada tietoa vaikutusanalyysistä, mutta epäilemme kyllä, että noinkohan tämä ehdotus olisi toimiva, ainakin meillä Brittein saarilla ajokortti on yleisesti, yleisin käytössä oleva henkilöllisyystodistus, joten noinkohan sitä voitaisiin käyttää muihin tarkoituksiin. Ja sitten vielä yksi asia. Aika jona ei ole mitään tapahtumia rekisteröity. No sitä pidetään taukona eikä ikään kuin päivystysaikana. Ja mitä tulee täytäntöönpanoon, niin Euroopan unionin laajuinen lähestymistapa on erittäin tärkeä, jotta kaikilla olisi yhtäläiset toimintamahdollisuudet. Kiitos, Lichtenberger. Um, Kiitoksia esittelijälle tästä tekstistä ja siitä, että hän puhui mahdollisista kompromisseista. Tässä on nyt erinäisiä kysymyksiä. Ensinnäkin nämä valvontalaitteet ja tekniset uudistukset näissä teknisissä kysymyksissä. Meillä pitäisi nyt olla jonkinlainen tekninen arviointi siitä, millä tavalla todennäköisesti kehitys tapahtuu tällä alalla, voidaanko niitä käyttää, jotta jäsenval- tietyissä jäsenvaltioissa voidaan sitten korvata valvontaviranomaiset. Se on aika monimutkainen kysymys. Sitten olisi mielenkiintoista tietää, ei ainoastaan kuinka monta valvontalaitetyyppiä tällä hetkellä on olemassa kussakin valtiossa, onko niissä pienempiä ja suurempia eroja, ja sitten millaista teknistä kehitystä nyt tapahtuu. Se on ratkaiseva kysymys. Minäkään ikävä kyllä en siihen osaa vastata, mutta olen saanut ristiriitoista tietoa tästä asiasta, eli olisi hyvä saada tästä vähän tarkempaa tietoa. Sitten ajopiirturikortin ja ajokortin tietojen yhdistäminen. No tietysti on sen tarkoituksenmukaista, mutta uskon, että parista kolmesta syystä se on erittäin vaikea toteuttaa. Minä täytyy miettiä näitä perspektiivejä, mutta helppoa se ei tule olemaan. Te jo puhuittekin siitä, että valvonta, sitähän toteutetaan eri ministeriöissä, tai usein ainakin liikenne- ja sisäministeriö hoitavat näitä asioita vähän eri tavalla. Ja sitten tässä on vielä yksi ongelma, joka on jäänyt huomiotta, eli sitten on monikansallisia lakeja, joita tulisi muuttaa, koska tässä on määritelty, jäsenvaltiossa on määritelty erilaiset menettelyt ja asiakirjat. Eli täytyy katsoa, millaisia oikeudellisia esteitä sitten näissä kysymyksissä on eri jäsenvaltioissa. Täysin tämän hiljattain, kun käsittelin näitä asiakirja-asioita. Sitten, no nyt ei enää ole tekosyitä, kun on puhuttu digitaalisesta ajopiirturista. Nythän on jo kaksi ajoneuvotyyppiä katettu. Eli jos halutaan, niin meillähän olisi jo käytössä nämä ja kaikki muu on vain tekosyitä, jos nyt ihan suoraan sanotaan. Tämä nyt ei ole toteuttavissa, joten Sitten etäisyyksistä. No, meillähän on näistä etäisyyksistä jo määritelmiä. 50 kilometriä viime kädessä, sitten 100 kilometriä. Eli täytyy nyt katsoa, joissain jäsenvaltioissa, kun katsotaan pituutta tai leveyttä, niin sehän voi kattaa jo puolet jäsenvaltiosta. Sitten jäsenvaltiot eivät suhtaudu valvontaan kovin vakavasti, ainakaan niin vakavasti kuin me haluaisimme. Ja mielestäni se on jo merkittävä ongelma. Sitten vielä pari kohtaa. Nopeus ja paino. No, mielestäni olisi tärkeää ottaa ne mukaan, Meillähän on eri ajoneuvoluokissa erilaisia sääntöjä. Esimerkiksi 14 tonnisten ajoneuvojen osalta on se ongelma, että ne käyttäytyvät eri tavalla jarrutettaessa. Sitten pienissä ajoneuvoissa yhä enemmän, ja siksi en halua tähän minkään tiettyyn painoon, Meillähän on muitakin uhkakuvia, kun ajatellaan valvontaviranomaisia. Eli esimerkiksi niiden kuormat, jotka eivät ole kunnolla kiinnitettyä tai muuten. Ja miten se vaikuttaa sitten ajokäyttäytymiseen. No ensinnäkin täytyy katsoa näitä luokkia. Niiden lukumäärää ei pidä vähentää. Ja sitten nopeus- ja painokysymykset pitää ottaa huomioon. Kun kyse on liikenneturvallisuudesta, niin tässä on jo ratkaisevat elementit mukana. Ja jos tähän tulee lisäksi esimerkiksi nämä kuormakysymykset, niin sitten nämä vaikutukset moninkertaistuvat. Ja viime kädessähän meillä on tiukkoja sääntöjä ja sitten tietyt alat sitten kokevat suuria vaikutuksia niiden takia. No, monet jäsenvaltiot eivät tätä halua, se on totta. Jotkut jäsenvaltiot, muun muassa omani, haluavat tätä kyllä kovastikin, koska nyt kun ajatellaan liikenneonnettomuuksia ja epäturvallisia ajoneuvoja, niitähän on hyvin paljon. Ja keskeisissä kaupungeissa on usein eniten myös liikennettä. Eli sekin täytyy ottaa huomioon. Kiitos. Foster. Sitten Foster. Well, thank you, Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Luonnollisesti on, kun on näin paljon tarkistuksia, voisimme istua täällä koko illan puhumassa. En haluaisi tehdä näin, mutta yleisestä kysymystä haluaisin tuoda esiin uudelleen muutamia huomioita, joita tein, kun alun perin puhuimme näistä kysymyksistä. Erityisesti herra Higginsin ähm, yhdistyneen kuningaskunnan Irlannin tilanteeseen liittyen ja korjamoinnin tilanteeseen liittyen. Me siirtyisimme kauemmas tästä tilanteesta. Me uskomme, että he hoitavat työnsä oikein ja jäsenmaat voisivat löytää minkä tahansa tavan ratkaista kysymys omassa maassaan. Me olisimme sen puolesta. Kun tarkastellaan näitä tarkistuksia, ne monet siirtyvät tämän direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle. Tämä on hiukan huolestuttavaa. Nämä tarkistukset saattavat herättää kysymyksiä yksityisyydestä ja eräät niistä – pyrkivät seuraamaan etäisyyden päästä toimintaan. Ja tätä Euroopan tietosuojaviranomainen ei hyväksy. Uskon, että he, jotka ovat näitä tarkistuksia esittäneet, heidän tulisi pohtia tätä hiukan tarkemmin. Sitten delegoidut säädökset. Me tukisimme toimenpanosäädöksiä, mutta emme delegoituja. Sitten ähm, ajo tunnit. Tässä edustaja Higgins teki hyvän huomion mielestäni. Tämä on hyvin vaikea kysymys. On hyvin vaikea tässä valiokunnassa ryhtiä, ryhtyä käsittelemään sitä tilannetta, joka on olemassa ajotuntien suhteen, sillä se oli hyvin monimutkainen alun alkaenkin. Meidän tulee hiukan varovaisia, kun etenemme valiokunnassa tämän kysymyksen suhteen periaatteessa tilanne on se, että jos jäsenmaat olisivat täyttäneet oman osuutensa, me emme tarvitsisi noin 300 tarkistusta. Jäsenmaiden tulisi toteuttaa sitä, mistä on jo sovittu. Sitten muutamia muita asioita. Äh, digitaaliset ajopiirturit jälleen kerran ajatus kuulostaa hyvältä, mutta meidän täytyy tarkastella maksutaakka, jonka tämä aiheuttaa monille pienille yrityksille. Monet kuljetusalan liikkeet ovat pieniä yrityksiä. Ne eivät ole välttämättä valtavia suuryrityksiä. Meidän täytyy tarkastella kuluja, joita aiheutuu. Satelliittijärjestelmän vapaa käyttö pitäisi luonnollisesti olla se tilanne, joka on. Meidän pitäisi myöskin muistaa, että ajopiirturin tarkoitus on kirjata ajoaikaa. Sen tarkoitus ei ole tehdä muita asioita. Meidän tulee siis muistaa se, mihin ajopiirturit on tarkoitettu. Sitten asiakirjoihin liittyen me emme tue ajo korttien ja muiden eri dokumenttien yhdistämistä eri jäsenmaissa on erilaisia järjestelmiä dokumenttien suhteen. Ja jos näitä työ- ja yksityiselämässä käyttäviä dokumentteja sekoitetaan, ihminen voi joutua tilanteeseen, jossa äm, tietty asiakirja viedään häneltä pois ja hän tarvitseekin sitä, jotta voisi viedä vaikkapa lapset kouluun, joten tämä ei ole ollenkaan mielestämme tarpeellista. Sitten äh, maileihin tai kilometreihin etäisyyksiin liittyen minä ää, ähm, tarkastelen sitä, mikä 150 kilometriä olisi maileissa. Minä uskon, että 50 on tosi siis aivan liian lyhyt etäisyys. Esittelijällä on vaikea työ. Tämä työ muuttuu satojen tarkistusten myötä melko lailla liian monimutkaiseksi. Meidän tulisi muistaa, mikä tämän keskustelun tarkoitus on, mikä meillä on päämääränämme. Me haluamme tie turvallisuutta parantaa, kuljetusalan henkilöiden tilannetta parantaa. Meidän täytyy varmistaa se, että kun tarkastuksia tehdään, tehdään oikealla tavalla ja uskon, että näin tapahtuu monissa suurimmassa osassa jäsenmaista. Tietenkin porsareikiä on olemassa ja niitä tulee tarkastella, mutta meidän tulee todellakin muistaa, mikä soveltamisala on. Tässä kyseessä ei ole vain minun mielipiteeni Monet ovat samaa mieltä. Meillä on yleinen lähestymistapa olemassa tämän kysymyksen suhteen ja me tulisi pitäytyä siinä eikä monimutkaistaa asioita turhaan. Kiitos, Ten Bach. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Herra puheenjohtaja, kiitoksia. Omalta osaltani haluaisin kiittää esittelijää tekemästään työstä. Tarkistuksia on melkoinen läjä ja meidän tehtävänään on parantaa nykyistä tilannetta ja tehostaa yhteistyötä viranomaistahojen välillä ja esittelijän luo, laatimasta luonnoksestakin tämä käy ilmi. Tällä hetkellä valvonta on vielä puutteellista. Se käy ilmi jäsenvaltioiden toimittamista tiedoista, valvonta ei ole vielä sillä tasolla kuin sen pitäisi olla ja pahoin pelkään, että jos valvonta siirtyy etäluettaan, niin silloin perinteiset valvontamenetelmät jäävät unholaan ja sitten ongelmana ovat nämä tekniset puutteet. Me tiedämme, että on olemassa lukuisia ajoneuvoja, joihin liittyy myöskin teknisiä puutteita ja kuljettavat kuormaa, jota ei ole kiinnitetty vaatimusten mukaisesti ja pelkäänpä, että nämä ylimääräiset tarkistuksetkin jäisivät kokonaan pois ja tämä täytyy pitää mielessä. Ja sitten tämä soveltamisalaan liittyvä kysymys. En halua nyt lähteä avaamaan tätä keskustelua ajoja lepoajoista, mutta kyllä mielestäni meidän pitäisi löytää nyt selkeät pelisäännöt pieniin hyötyajoneuvoihin liittyen. Me olemme nimittäin havainneet, että kuorma siirretään yleensä tai oikeastaan enenevässä määrin näihin pieniin ajoneuvoihin, ja silloin on aika lailla vaikea lähteä valvomaan ajo- ja lepoaikoja, joten tätä porsanreikaa käytetään yhä enenevässä määrin hyväksi. Yleisesti ottaen olen tyytyväinen tehtyyn työhön ja näihin kommentteihin, jotka täällä olemme kuulleet ja omiinkin kysymyksiin olen jo kuullut vastauksia. Kiitoksia. Aila Sender. Presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää Tikauta kaikesta hänen tekemästään työstä. Tämähän on monimutkainen aihe ja ymmärrän kyllä, että tässä on pyritty minimi tavoitteisiin, mutta nyt meillä on hyvä tilaisuus sitten tarkastella kaikkia näitä monimutkaisia kysymyksiä tässä asiassa. Viittaisin nyt, no, olen samaa mieltä monien edeltävien puhujien kanssa, eli meidän täytyy ensinnäkin katsoa tätä sadan kilometrin etäisyyttä ja näitä poikkeuksia, joita sitten sovelletaan ajopiirturin osalta. Ja nyt nämä 50 alkuperäistä kilometriä – ovat aiheuttaneet väärinkäytöksiä ja epäreilua kilpailua. Eli mielestäni se vaikuttaa kilpailun esimerkiksi omassa maassani. Tämä on tarkistettu siellä monta kertaa ja se vaikuttaa myös tieturvallisuuteen nimenomaan siksi, että on tällaisia pitkiä matkoja ja sitten ajopiirturilaitaan käytiin vasta pidemmällä, pidemmillä matkoilla. Mutta näitä asioita nyt tarkastettu ja katsottu, millä tavalla kuskit pystyvät ajamaan sallitun ajoajan yli ja miten se vaikuttaa sitten tieturvallisuuteen. Tietysti hyväksymme tämän ehdotuksen ja ymmärrän, että pikkuhiljaa me raivaamme tässä tietä ja että sitten jossain vaiheessa täytyy sitten valvoa ja rajoittaa näitä väärinkäytöksiä, kun katsotaan millaisia ongelmia meillä on ollut jo digitaalisen ajopiirtunin käyttöönoton jälkeen. No, jossain vaiheessa sitten meidän täytyy katsoa näitä kustannuksia. Ja meidän täytyy katsoa, että pääasiana oli on, liikenneonnettomuuksien välttäminen. Kiitos. Kiitos, Bradburn. Thank you, Chairman. Um... Kiitoksia, herra puheenjohtaja. arviointi lähtee peruskysymyksistä liikkuen ja lähtien ja ensinnäkin suhteellisuutta ja joustavuutta tarvitaan. Meidän täytyy aina toimia suhteellisuusperiaatteen mukaisesti. Jos meillä on olemassa tiettyjä turvallisuusstandardeja, niin ne eivät ole hyödyksi, mikäli kustannukset ovat suhteettoman suuret sillä me tiedämme, että loppujen lopuksi maksuista vastaavat kuluttajat. Ja sitten joustavuus. Se liittyy siihen, että millä tavalla käsittelemme tätä ajopiirturikysymystä, mihin ajopiirtureita käytetään, millä tavalla täytäntöpano toteutettaisiin. Joten haluaisin ottaa esille neljä seikkaa, jotka liittyvät läheisesti omiin tarkistuksiin. Tämä etäluenta olen kollegoitteni kanssa samaa mieltä siitä, että tätä etäluentaa meidän ei tulisi hyväksyä. Ei ainoastaan siitä syystä, että sitä voidaan käyttää liiankin suurena valvontamahdollisuutena. Tässä on ongelmia yksityisyyden suojaan, mutta kukaan ei tietääkseni ole vielä kertonut, missä ollaan menossa teknisesti, miten tätä voitaisiin panna täytäntöön, minkälaisia kustannuksia tästä syntyisi, jos etäluontaan siirryttäisiin, ja kaikki ylimääräiset kustannukset tietenkin siirtyisivät teollisuuden kautta kuluttajille. Ja sitten tämä ajokortin ja ajopiirturikortin yhdistämisajatukseen. Minä en missään nimessä voi hyväksyä sitä. Kollega Foster esitti keskeisemmän kysymyksen tähän liittyen, eli yksityisyyden suoja. Jos henkilöllä on ajokortti, niin ehkäpä hänellä on eri luokan ajokortteja tässä yhdessä kortissa, joten olisi epäreilua vaatia tältä henkilöltä tällaista yhdistelmäkorttia. Mutta on tietenkin selvää, että tässä saattaa syntyä myöskin yksityisen suojaan liittyviä ongelmia, siksi en tätä voi hyväksyä ajatuksena. Ja sitten mitä tulee täytäntöönpanoon, jäsenvaltioiden pitäisi vastata tästä asiasta, sillä jäsenvaltiothan tietävät oikein hyvin minkälaisia rikkomuksia tähän asetukseen liittyen on ilmennyt. Kyse ei ole siitä, että yrittäisimme ympätä kaikille samaa toimintamallia. Meiltä löytyy oiva järjestelmä ja tässä asiakirjassa ja tarkistuksissa esitetyt ehdotukset yleiseurooppalaisesta järjestelmästä eivät mielestäni ole kovinkaan lupaavia. koska meillä on olemassa jo ihan riittävän hyvät toimintamallit ny- tätä nykyään. Ja nyt meidän todellakin tulee varmistaa, että poliisin nyt jo kohtaama suuri byrokraattinen työtaakka kasvaisi entisestään, jos siirrytään tällaiseen yleiseurooppalaisen lähestymistapaan. Minä en usko, että yleiseurooppalaisella järjestelmällä voitaisiin välttyä ylimääräisestä byrokratialta. Kyllähän jäsenvaltiot itse tietävät, minkälaisia rangaistuksia he haluavat soveltaa minkälaistenkin rikkomusten varalta. Joten olisi parempi, että jäsenvaltiot itse omien mahdollisuuksensa pohjalta päättävät lähestymistavasta. Ja sitten tämä etäisyyskysymys. Jos puhutaan pienistä yrityksistä, bussifirmoista ja muista, ja heidän pitäisi sitten soveltaa tätä pientä marginaalia, se johtaisi suuriin kustannuksiin. Se ei välttämättä parantaisi turvallisuuden tasoa, vaan johtaisi byrokratian kasvamiseen ja sitä emme missään nimessä halua pienille yrityksille. Herra puheenjohtaja, siinäpä kaikki ja kun asiasta äänestämme, niin tulemme ottamaan nämä asiat uudemman kerran esille. Kiitoksia. Thank you. No. Kiitoksia, puheenjohtaja. Jos nyt katsotaan näitä valvontoja kansainvälisessä liikenteessä, niin täytyy huomata, että 90 prosenttia yrityksistä toimii oikein ja 10 prosenttia ei. Ja siksi mielestäni paras tapa edetä on, että vähennetään tätä 10 prosenttia eikä puutu tähän 90 prosenttiin, joka käyttäytyy ihan oikein. Ongelma on se, että me katsomme tätä alaa aina kokonaisuutena, ja tämä 10 prosenttia, josta puhui, sitä ei välttämättä saada supistettua. Ja tämä supistaminen, no tietyillä aloilla, toisin kuin mitä Filip juuri sanoi, niin tarvittaisiin eurooppalainen liikennealue. Kotonahan nämä säännöt ovat selkeitä, kun kyse on kansallisesta liikenteestä, mutta kansainvälisessä liikenteessä täytyy sitten katsoa, millaisia sääntöjä on toisessa maassa, ja juuri siinä on tämä ensimmäinen ongelma neuvoston kanssa. Ja neuvoston varmasti hyvin pitkälti Bradburnin kannalla. Eli kukaan ei ajattele eurooppalaisesti näitä kysymyksiä, vaan ainoastaan oman maan kannalta. Ja siksi Euroopan parlamenttina meidän täytyy puuttua tähän ensimmäisenä. Tähän liittyy valvonta, täytäntöönpano. Jos tietyt maat tällä hetkellä eivät pysty vielä ottamaan käyttämään ja valvomaan ensimmäisen sukupolven digitaalisia ajopiirtureita, niin me haaskaamme sitten aikaamme täällä, kun puhumme toisesta sukupolvesta. Jos me haluamme koko Euroopassa jotain, niin täytyy katsoa, miten sitä täytetään, täytetään pannaan ja että meillä on valvontaa riittävästi henkilöstöä. Meillähän on näissä 10 prosentissa kuskeja, jotka eivät toimi asianmukaisesti. Ja sitten voidaan katsoa, onko kyse magneeteista tai kaikista tiedoista, joita jo nyt on saatavilla kuorma-autoissa, ja voidaanko sitten ongelmatta osoittaa, onko ajopiirtureihin kajottu vai ei. No, sitten meidän täytyy katsoa vähän oppia menneisyydestä, ja huomenna meillä ei ole vielä digitaalista ajopiirturia tai analogista tai toisen sukupolven digitaalisia ajopiirtureita kaikkia kolme yhtä aikaa markkinoilla. Tämä on huonoa Euroopan liikennealueelle ja se ei myöskään ole sovellasta tälle alalle. Eli ehdottaisin, ja tästä nyt pitää vielä keskustella, että jostain hetkestä lähtien, kun yritys menee toiseen maahan, niin vähintään silloin pitää olla modernia teknologiaa vuoteen 2020 mennessä. Meillähän on Esimerkiksi jos kansainvälisliikenteessä rekaut on käyttöaika noin 5-6 vuotta ja sanottu, että tästä päivästä lähtien kansainvälisliikenteessä pitää olla sitten digitaalinen ajopiirturi, koska minut voidaan sitten tarkistaa missä tahansa. No määrää jostakin on opittu ja muistuttaisin, että kun nyt elämme aikaa, jolloin tarvittiin ajopiirturia, silloin sanottiin, että ne on rakennettava aikoihin, mutta näin ei kuitenkaan tehty. Eli ainakin nyt komission pitää pidentää tätä määräaikaa, eikä johtaa taas tilanteeseen, joka minun mielestäni ei ole hyödyllinen kokonaiskuvan kannalta. Meidän täytyy hiukan painostaa teknologiaa ja teknologista kehitystä. Eli meidän täytyy vähän painostaa ja toimia myöskin sitten joustavuutta oikealla tavalla. Ja sitten ajopiirturit, No, yritysten pitää olla tästä myöskin päättämässä. Eli avoimesti, millä tavalla sitä voidaan käyttää muihin tarkoituksiin. Ja kun ajatellaan logistiikkaa, niin täytyy olla mahdollisuus seurata tavaroita ja katsoa, millä tavalla voidaan suunnitella näitä kuljetuksia. Eli näitä ovia ei tule sulkea. No sitten raja-alue. Itse olen raja ja on aivan absurdia, jos sitten jäsenvaltioille jaetaan pitkä poikkeusluettelo. Sitten voin ajaa 20 kilometriä, mutta noudattaa kolme eri lainsäädäntöä. Ja sitten Belgiassa pitää tämä piirturi laittaa päälle. Saksassa sitä ei tarvita ja Alankomaissa taas tarvitaan. Ja sitten minä voidaan rankaa siitä, että en käyttänyt sitä Saksassa. Eli ihmiset, jotka toimivat pääasiallisesti tällä alalla, Heille on todettava tämä selkeästi. Ne, jotka eivät toimi pääseestä tällä lailla, heidät pitää sitten sulkea pois. No 50, 150 kilometriä. No itse elän 150 kilometriä rajalta tai 10 kilometriä Alankomaiden tai Saksan rajalle sieltä, mistä ajan. Eli mitä minä näillä kilometreillä teen? Ja no, tämä koskee myöskin muita rajoja. Eli täytyy hiukan miettiä yhdessä. Eli jos meillä on eurooppalainen alue, niin meillä pitää olla mahdollisimman vähän poikkeuksia ensinnäkin, ja toiseksi meidän täytyy tähdätä siihen, mitä me oikein haluamme, eli kohdistaa nämä toimet niihin, jotka toimivat pääasiallisesti kuljetusalalla. Jos nyt ajattelen entistä ystävämme Vili Pitsikiä, silloin hän jo yritettiin puhua kolmesta ja puolesta tonnista, mutta voin nyt sanoa, että tästä käytiin pitkää keskustelua, että se saatiin mukaan. Ja naapurimaassasi Saksassa tätä käsiteltiin myös. Minä olen aina sanonut, että vahvimmat säännöt koskevat yli kolmea ja puolta tonnia ja heikommat eivät edes sitä vähäisempiä painoja. Ja sitä täytyy muistaa, ja mehän olemme toimineet näiden suuruuslukien kanssa jo vuosikausia töitä. Ja sitten kun ajatellaan vaikka itsenäisiä ammatinharjoittajia ja että heidät laittaisiin samaan kategoriaan. Jos ajatellaan vaikka näitä sosiaalisia ja inhimillisiä kysymyksiä, niin siinä mielessä tämä olisi täysin absurdia. Eli meidän täytyy oppia vanhoista virheistämme ja katsoa myöskin rajat ylittäviä kysymyksiä. Siitä on hyötyä tälle alalle ja turvallisuudelle ja työolosuhteille, jos me onnistumme hoitamaan nämä ongelmat. Eli olen mielelläni tässä työssä mukana ja haluaisin nyt jo kiittää esittelijää. Hän on käsitellyt tätä asiaa erittäin hyvin ja uskon, että saamme aikaan hyviä kompromisseja, koska minäkin olen valmis keskustelemaan muiden poliittisten ryhmien kanssa. Sitten Algetrain. Herra puheenjohtaja, kiitoksia. Alkuun kiitokset esittelijälle ja luotan vakaasti siihen, että me saamme aikaiseksi hyvän tuloksen. Tämä on tärkeä aihealue, erityisesti omalle ryhmällemme on selvää, että kuljetusmarkkinoiden avaaminen pitää linkittää myöskin sosiaaliturvan tasoon ja meidän täytyy myöskin varmistaa, että me valvomme, onko pidetty kiinni sovituista. Meidän täytyy tietenkin käyttää olemassa olevaa teknologiaa sataprosenttisesti hyväksi. Digitaalinen ajopiirturi esimerkkinä voi toimia monitoimilaitteena niin sanotusti, ja miksi sitä ei voitaisiin myöskin niin käytännössä käyttää. Niin, mitä tulee etäluentaan? Se, että tulevaisuudessa valvojat eivät joudu enää pysäyttämään ajoneuvon, vaan että ajon aikana luenta voidaan toteuttaa. Minun mielestäni se on hyvä ja silloin voidaan myöskin valvoa enemmän ja silloin nämä tarkistukset eivät aiheuta myöskään äh, ajan menetystä kuljetusalan yritykselle. Ja sitten se, että onko ajopiirtoria käytetty oikein vaiko väärin, meidän pitäisi pystyä menemään vielä pidemmälle, eli tarkastella myöskin ajo- ja lepoajat. Tuskinpä tämä nyt aiheuttaa kenellekään päänvaivaa. Toinen kysymys liittyy siihen, että satelliittipaikannusmahdollisuutta pitäisi pyrkiä linkittämään digitaalisiin ajopiirtureihin, koska näin voidaan valvoa sekä lepoaikoja ja myöskin sitä, onko noudatettu kabotaasi määräyksiä. Me emme katso vain ainoastaan työpäivän aloitusajankohtaa, vaan myöskin sitä, mitä työpäivän aikana on tapahtunut. Tämähän käytännössä tarkoittaa sitä, että me voimme samalla valvoa myöskin oikeutta Tällä hetkellä tällä saralla ongelmia vielä on olemassa. Ja sitten yrityksen vastuu silloin, kun kyse on petollisesta toiminnasta tai pelisääntöjen noudattamatta jättämisestä. Komission ehdotuksessahan sanotaan, että yritys on vastuussa rikkomuksista eikä kuljettaja, niin kuin tällä hetkellä tilanne on. Ja on valitettavaa, että liberaalien ja kansapuolueen edustajat haluavat vesittää tämän mielestämme tärkeän seikan. Ja lopuksi vielä seuraavanlainen huomio. Tämä soveltamisala. Poikkeuksia ei kaivata juuri laisinkaan, niin kuin täällä on jo sanottukin. 50 kilometriä on melkoinen matka ainakin monissa maissa ja jos se kasvatettaisiin 150 tai 250 kilometriin, niin silloin mentäisiin jo aivan liian pitkälle. Ja sitten, niin kuin kollega Gross kysyi, nämä pienet ajoneuvot alle 3500 tai 3,5 tonnia, minun mielestäni meidän pitäisi soveltaa tätä määräys, näitä määräyksiä kaikkiin kuljetusajoneuvoihin, myöskin pieniin alle 3,5 tonnin ajoneuvoihin. Jostain täytyy lähteä liikkeelle – ehkäpä tämä asia voitaisiin tässäkin yhteydessä jo ottaa esille olemalla komission yhteydessä kysyä, mitä mieltä he tästä ovat. Kiitoksia. Karamitsos. Thank you, Mr. Chairman, and thanks very much. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia paljon Rauha Tikaulle ja muille puheenvuoron käyttäjille. Tämä oli erittäin mielenkiintoinen keskustelu joka luonnollisesti tulee auttamaan meitä saattamaan päätökseen hyvän työn, jota olemme yhdessä tehneet. Todellakin tarkistusten määrä on huomattava. Niitä on ehkäpä 342 ja ehkä vielä muutama on tästä puuttuu. Minulle tämä on selkeästi merkki siitä, että valiokunta tietää hyvin, mikä ajopiirturi on. Ja sillä on tärkeä rooli monissa asioissa, reilussa kilpailussa. Sillä on tärkeä rooli, ja tässä sanoisin, että eräät seikat, jotka vaikuttavat hallinnollisilta taakoilta, ovat sellaisia, että ellei niitä ole mukana, reilu kilpailu Ja koska me olemme tehneet töitä työolosuhteiden parissa, meidän tulee taata, että tällä alalla ihmisten työolosuhteet ovat oikeat ja että niitä suojataan. Sitten meillä on uusia elementtejä, jotka liittyvät GNSS-paikannukseen. Nämä voivat mennä todellakin mennä pidemmälle. Ne voivat auttaa yrityksiä ja ihmisiä toteuttamaan parempaa logistiikkapalvelua. Tätä ei tule unohtaa. Nämä ylimääräiset elementit eivät ole vain sellaisia, että niillä kontrolloidaan sosiaalista lainsäädäntöä ja sen toteuttamista, mutta ne voivat olla hyvin hyödyllisiä monissa asioissa. Jos sallitte, mainitsisin nyt muutamia tarkistusryhmiä niistä, jotka ehkä eräiden mielestä ovat sovellusalan ulkopuolella ja joita eräät pitävät sellaisena, että tulisi uudelleen harkita. Voisin mainita viisi tärkeää alaa tarkistuksissa. Yksi niissä tämä on uuden ajopiirturin toimeenpano. uskon, että neuvoston ehdottoma toimintatapa on hyvä. Sitten meillä on toinen tärkeä elementti. Kyseessä on äm, tarkastusten toteuttajien koulutus ja eurooppalainen sertifiointijärjestelmä. Tämä on hyvin hyödyllinen asia, mutta meidän ei tule liiotella asioita. Harmonisointi saattaa mennä liian pitkälle. Meidän pitäisi jättää kansallisille viranomaisille liikkumavaraa. varaa ja tarkastuksen tekevillä viranomaisilla pitäisi olla muita tapoja todistaa, että he ovat päteviä niitä tekemään. Sitten meillä on tarkistuksia, jotka koskettavat vakavia rikkomuksia. Niiden tulisi johtaa merkittäviin sanktioihin. Tämä on erittäin hyödyllinen asia sitten. Etäluenta on tärkeää, että tietoa voidaan antaa sekä tarkistuksen tekemille viranomaisille, mutta kuten tässä mainittiin, tätä elementtiä ei ole tarkoitus käyttää niin, että me toisimme lisätaakkaa ihmisille. Tässä tarkoituksena esimerkiksi Saksassa tapahtuu näin, että laitteistoa voidaan valvoa ja jos havaitaan joitakin vikoja, sitten ajoneuvo voi pysähtyä seuraavalle levähdyspaikalle tarkistukseen varten. Tämä voisi parantaa koko järjestelmän toimintaa hyvin paljon. Sitten meillä on delegoituihin säädöksiin liittyviä kysymyksiä. Me tuemme sitä, mitä esittelijä ehdottaa, mutta meillä on pieni huoli liittyen siitä, että liitteessä tuodaan liikaa asioita tekstiin. Siitä tulee ehkäpä liian raskas ja meidän pitäisi löytää hyvä tasapaino liitteiden ja sen välillä, jota me voimme myöhemmin ratkaista sitten teknisenä kysymyksenä. Tämä on tärkeää. On muutamia kysymyksiä, joissa olemme sitä mieltä, että vaikka ne ovat tärkeitä, ne voitaisiin jättää myöhempään harkintaan. Kuten joku mainitsi, tämä, tämä liittyy ajopiltrojen sensoreihin. Me emme pidä tätä kysymyksenä sellaisena, että me voimme teknisesti olla varmoja siitä, että voimme vaatia sen mukaan ottamista ajopiirtureihin ja sen asentamista ajoneuvoihin. Tässä meille täytyy pohtia painoja ja mittoja uudelleen. Mitat ovat hiukan ongelmallisia. Ähm, Joten voin pohtia ehkäpä näitä kysymyksiä myöhemmin sitten. Äh, julkisessa kuulemisessa, joka on järjestetty, eräät näistä elementeistä liittyen sensoreihin voivat olla melko hyödyllisiä, ja ne voivat jo olemassa olevia sääntöjä ja niiden toimeenpanoa tukea. Sitten äh, kapotaasisäännöt. Tämä liittyy markkinalainsäädäntöön meidän ei tulisi tässä tekstissä näitä asioita käsiteltävä, se on ehkäpä liikaa. Sitten muita asioita. Täällä saattaa olla ylisäätelyä, esimerkiksi viranomaisten käyttämien suhteen, jos pyrimme harmonisoimaan tätä, voimme mennä liian pitkälle. Ja uskoisin, että meidän pitäisi välttää tiettyjä tarkastuksia, jos niitä luetaan, niitä saatetaan lukea väärin. Ehkäpä 166 esimerkiksi. Tämä vaikuttaa jonkinlaiselta takaovelta. Saatamme luoda tilanteen, jossa ajopiirtureita käytetään sosiaalisen lainsäädännön muuttamiseen. Tällaista tilannetta pitäisi välttää. Sitten oli paljon keskustelua liittyen ajokortteihin. Ja tässä Euroopan eh, tietosuojaviranomainen varoitti meitä siitä, että lisäharkintaa tarvitaan tietosuojan varmistamisen suhteen. Meidän tulisi ottaa tämä huomio vakavasti. Uskon, että tässä kävin suurimman osan kysymyksistä läpi, mutta en varmastikaan kaikkia. Tässä oli ainakin kymmenen puheenvuoroa, jotka käytettiin ja paljon tarkistuksia, mutta haluaisin kiittää esittelijää ja varjoesittelijöitä. Teemme erittäin hyvin työtä yhdessä ja pyrimme saamaan aikaan sopivan tekstin. Minun täytyy sanoa myöskin, että neuvosto on tehnyt tässä hyvää edistystä. Tämä kuuluisa poikkeuskysymys. Meillä oli suuri keskustelu neuvoston kanssa tästä ja tietyt asiat, joista, joita täällä on tuotu esiin. Esimerkiksi sadan kilometrin raja. Tämä on melko hyödyllistä ei ole tarpeen mennä tätä pidemmälle. Analyysi on osoittanut, että ehkäpä tätä lyhyemmillä matkoilla ei tarvitta ajopiirturia. Sitten alle 3,5 tonniset ajoneuvot, ehkä voimme pohtia niiden tilannetta myöhemmin, mutta emme nyt. Äh, monissa elementeissä lähentymistä on tapahtunut jo paljon ja tarkistukset ovat tuoneet parannuksia. Meidän täytyy tarkistella sitä, kuinka voimme nämä 342 tarkistusta tuoda yhteen ja saada aikaan mahdollisimman hyvän tekstin mahdollisimman pian. Kiitoksia. Kiitoksia. Sen Tika, oliko teillä jotain lisättävää? Niin, kiitoksia puheenjohtaja. Osaltani haluaisin korostaa sitä, että me haluamme saada nopeasti sovun neuvoston kanssa, mutta emme kuitenkaan hintaan mihin hyvänsä. Neuvoston pitää myöskin vähän tehdä myönnytyksiä meidän suuntaamme. Mitä tulee valvontahenkilöstön koulutukseen, se on meidän mielestämme keskeistä. Ja myöskin se, että valvontahenkilöstön pitää saada käyttöönsä välineitä, joiden avulla he pystyvät hoitamaan tehtävänsä. Sitten delegoidut säädökset. Tiedän, että yleensä neuvosto pitää parempana täytäntöönpanosäännöksiä, eikä parlamentilla ole siihen mitään sanottavaa. Sitten delegoitujen säädöksien osalta parlamentti voi analysoida komission ehdottamia tekstejä ja ottaa niihin kantaa. Ja sitten liitteet. Monia asioita on otettu liitteisiin ja otettu myöskin varsinaiseen asetustekstiin. Ja mikä tähän on syynä? Ensinnäkin neuvosto on päättänyt kokonaan luopua liitteistä. Ja jos meidän täytyy käyttää delegoituja säädöksiä, niin haluamme, että komission mandaatti rajoitetaan mahdollisimman pitkälle koska delegoidut säädökset vaikuttavat myöskin kuljettajiin ja valvontahenkilöstöön. Eli me halusimme pitää liitteiden elementit, jotka meistä ovat tärkeitä, ja siirtää ne varsinaiseen asetustekstiin. Sitten painon ja nopeuden mittaus. Mielestäni ylinopeus ja tiettyjen ajoneuvojen liiallinen paino johtavat siihen, että onnettomuudet lisääntyvät ja ovat entistä vakavampia. En siis vastusta näiden tietojen rekisteröintiä, mutta kuitenkin pyytäisin, että komissio toimittaa meille lisätietoja liittyen tekniseen toteutettavuuteen painosensorien osalta. Sitten poikkeukset. No, tarkistuksia on tietysti tullut paljon ja haluaisin, että poikkeuksia olisi mahdollisimman vähän. Monet kollegat ovat todenneet, että asetuksen soveltamisalaa pitäisi ottaa pelkästään ammattimaisiin kuljettajiin, mutta miksi muut kuljettajat pitäisi unohtaa? Vaikka he eivätkään ole ammattimaisia kuljettajia, hekin ovat mahdollisia onnettomuuksien aiheuttajia. Sitten vielä yksi huomio, joka liittyy siihen, millä tavalla voitaisiin yhdistää ajokortti ja ajopiirturikortti. Haluaisin todella saada aikaan kompromissin ja jotta saisimme aikaan tekstin, jonka voimme toimittaa kaikille kollegoille. Ja olen luottavainen sen suhteen, että saamme aikaan yksinkertaisemman, helpomman tekstin, sitten on tiettyjä sääntöjä liittyen sanktioihin, koska tällä hetkellä meillä on sääntöjä siirroteltu vähän sinne tänne eurooppalaista lainsäädäntöä. Ja sekä yritysten että kuljettajien on hyvin vaikea tuntea niitä kaikkia ja soveltaa niitä oikealla tavalla kun kyse on digitaalisista ajopiirtureista. Mielestäni olisi parempi, että kaikki on samassa tekstissä. Se olisi paljon helpompi, lukuisempi ja sitä olisi myöskin helpompi panna täytäntöön. Haluan vielä kiittää kaikkia kollegoita, jotka ovat laatineet tarkistuksia ja pyytäisin, että kaikki tulevat keskustelemaan minun kanssani, jotta saamme aikaan mahdollisimman hyvän lopputuloksen. Emme halua nyt enää monimutkaistaa tämänhetkistä tilannetta, vaan päinvastoin. Kiitos. Very much, Mrs. Kiitoksia. Äänestys toimitetaan touun 30.31. päivä. Ja yritämme saada esittelijän ja varjoesittelijät vielä kokoontumaan sitä ennen, jotta he voivat laatia kompromissia. Grosh vielä. Teknisluonteinen kysymys, herra puheenjohtaja. Toivoisin, että te tai joku muu ilmoittaisi meille, mitkä tarkistukset hylätään, niitä ei voida hyväksyä käsiteltäväksi, koska sehän vaikuttaa myöskin niin sanottujen kompromissien käsittelyyn. Tällä hetkellä katson tällaista listaa, eli ovatko tarkistukset, voidaanko ne ottaa käsiteltäväksi vai ei.

Miksi nyt tarkastelemme näitä johtuu siitä, että niin kuin ihan oikein totesitte, eli menevätkö nämä tarkistukset soveltamisalan yli, kun ajatellaan nyt tätä ajopiirturiasetusta. Nythän puhutaan ajopiirtureista, eikä mistään ajo, ajoista tai muusta. Eli näitä nyt tullaan tarkastelemaan, eli voidaanko ne hyväksyä. En nyt vielä ole päättänyt, mutta ilmoitan sitten heti, kun olen tehnyt asiasta päätöksen ja aion tehdä tästä asiasta päätöksen mahdollisimman pian. No niin. No tietysti minun täytyy sitten kuulla neuvoja vähän eri suunnilta. No niin, sitten koordinaattorien kokous. Eli ne, joiden ei kuulu täällä nyt olla, olkaa hyvä ja poistukaa. Ja kohta aloitamme sitten koordinaattorien kokouksen.